joilla on oltava viisumi tai jotka ovat vapautuneet viisumivelvollisuudesta ja puheenvuoron saa esittelijä. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovani podpredsednik Euroopan. Hyvät kollegat, arvoisa komission varapuheenjohtaja Barro ja kaikki muut. Euroopan parlamentti tukee Länsi-Balkanien osalta viisumipakon poistamista, ja tämä on nyt meidän pääviestimme, jota olemme käsitelleet tämän mietinnön yhteydessä. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet minua, myöskin neuvostoa ja komissiota hyvästä yhteistyöstä. Se on ollut hyvä pohja tulevalle yhteistyölle tällä alalla erityisesti sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Viisumipakko on eristänyt Länsi-Balkanin maita liian pitkään. Nuoriso Länsi-Balkanin maista tietää Euroopasta vain vähän, yhtä paljon kuin Amerikasta. Kaikki tietävät Euroopasta vain sen, mitä he ovat nähneet televisiossa tai kuulleet internetissä. Itse olen slovenialainen ja täytyy sanoa, että puheenjohtajavaltio Slovenia vuonna 2008 käynnisti viisumivapautusprosessin. Ja komission ehdotus on hyvä. Siinä puhutaan viisumivapautuksesta Serbian Montenegron ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta. Näiden maiden kansalaiset voivat siis matkustaa vapaasti ja 9. 9. joulukuuta. Ensimmäinen tammikuuta 2010 se olisi logistinen este, koska monet kansalaiset näistä maista haluavat juuri jouluna matkustaa ja viisumivapautus parantaa myöskin alueellista yhteistyötä ja edistää kulttuurisia ja sosiaalisia siltoja. Viisumivapautus näille kolmelle maalle on hyvä askel oikeaan suuntaan, mutta meidän täytyy kuitenkin auttaa muitakin valtioita, joiden osalta viisumivapautus ei vielä ole ajankohtainen ja on mahdollistettava se, että nämä valtiot voivat myöskin ottaa osa kriteerit täytettyön tähän viisumivapautusjärjestelmään. Eli tarkoitan Albaniaa, Bosnia ja Herzegovinaa. Tilanteesta tulee vielä hankalampi, kun naapurivaltion kansalaiset pystyvät matkustamaan vapaasti – ja kansalaisille on annettava selkeä viesti. Eli me odottelemme, että hallitukset tekevät työnsä ja pidämme huolta siitä, ettei mitään tarpeettomia esteitä pääse syntymään. Tämä ehdotus saa tukea ulkoasian valiokunnasta ja myöskin kansallisvapauksien valiokunnasta. Ja myöskin huomenna käytän puheenvuoron ja teen ehdotuksen, joka koskisi kaikkia Länsi-Balkanin maita. Tästä ehdotuksesta äänestetään huomenna ja viisumivapautuksesta Serbian ja Montenegron osalta ja myöskin Makedonian osalta 19. joulukuuta. Ja sitten äänestämme vielä siitä, että viisumivapautus koskisi myöskin Albania ja Bosnia Herzegovinaa mahdollisimman pian. Toivottavasti meillä on myöskin konkreettinen päivämäärä Bosnian ja Herzegovinan ja Albanian osalta, mutta tiedän, että Menettely ei ole mitään, mitenkään yksinkertaista, ja toivon, että viisumivapautus näille kahdelle valtiolle toteutuu kesään mennessä. Myöskään Kosova ei saa unohtaa. Ja sitten lopuksi vielä EUlla on poliittinen vastuu viedä tämä viisumivapautus päätökseen ja odotan nyt Euroopan parlamentilta tälle laajaa tukea huomenna. Kiitoksia. Niin, Koratsavilta, oliko teille työjärjestyspuheenvuoro? Mikrofoni. Haluaisin todeta, että Ruotsin valtio ei ollut täällä paikalla. Se on erittäin valitettavaa sillä olisi kovasti halunnut sitä. Olen ymmärtänyt, että tästä ei ole kutsuttu edes paikan päälle. Sanottiin, että ei Ruotsia tarvita. Ruotsin puheenjohtajavaltio on nimenomaan ajanut länsi alueen viisumivapauskysymystä ja meidän pitäisi, ja tiedän, että kollega Tanja esittelijä on samaa mieltä siinä, että meidän tulisi kiittää sitä, sillä me olemme velkaa tämän yhteisen Äh, julistuksen parlamentin ja neuvoston välillä, jota komissio tukee. Se on aivan historiallinen tämä toimielimen historiassa. Haluaisin saada selvennyksen tähän ehkä täällä. Ja haluaisin, että pöytäkirjaan merkitään, että ministeri ei voinut olla paikalla, koska häntä ei ole kutsuttu. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Sain juuri kuulla, että puheenjohtajavaltio oli kutsuttu, mutta se oli vähän aikatauluongelmia ja siksi he eivät päässeet paikalle. Sitten seuraava puhuja. Komission jäsen Barro, olkaa hyvä. Oui, euh, madame la Rouva puhemies, minä jatkan Rova Biltistä. Ruotsin puheenjohtajuus on ollut oikein aktiivinen tässä prosessissa, mikä mahdollistaa, kuten Rova Fajon hyvin sanoi, tämä prosessi pystyy tarjoamaan kyseisten jäsenvaltioiden kansalaisille, erityisesti nuorille, uusia vaihtokokemuksia ja lisää kontakteja Eurooppaan, jota he eivät välttämättä tunne tarpeeksi hyvin. Joten tämä historiallinen virstanpylväs Euroopan lyhyen keston viisumi politiikassa Länsi-Balkanilla ja komission mielestä myönteistä, että tämä lainsäädäntöehdotus on otettu myönteisesti vastaan sekä Euroopan parlamentissa että neuvostossa. Jokainen tietää tästä poliittisesta vaikutuksesta, joka on merkittävä ja sitä, kuinka arka asia on kyseessä. Tämä koskettaa kaikkien maiden kansalaisia. Ymmärrän parlamentin kannan. Ja tässä yhteydessä haluaisin vahvistaa komission vahvan tahdon seurata läheltä kaikkien tiekartassa määriteltyjen kriteerien toteutumista äh, relevanteissa maissa. Fyrom on jo saanut myönteisen asiantuntijalausun. Non. Vuoropuhelu on vattu Serbian Montenegron tapauksessa. Äh, siellä on komissio käynyt lokakuussa siellä on ollut jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja nämä missiot vahvistivat, että kaikki tiekartan kriteerit, respektiivikriteerit on tullut toteutettua. Albanian ja Bosnia-Herzegovinan tapauksessa tulemme seuraamaan samalla tiellä. Vaikka viime kuukausina edistysaskeleet ovat olleet merkittäviä, Bosnia ja Albania eivät ole vielä kyenneet viemään tiekartan vaatimia uudistuksia loppuun, jotta ne voitaisiin oikeuttaa niiden viisumivelvoitteen poikkeukset. Mutta kuten Rova että heitä varmasti rohkaisee se, että heidän naapureillaan on jo tämä mahdollisuus viisumiin vapauteen. Ja itse sitoudun siihen, että Albania ja Bosnia-Herzegovina mahdollisimman nopeasti myöskin tämän viisumivapauden saavuttaisivat Lissabonin ää, äh, sopimuksen voimaan astuessa parlamentti on yhteislainsäädäntö ja silloin me tarvitsemme rakenteistettua keskustelua koskien komission viisumivapauspolitiikkaa. Muut lähestymistavat loisivat hämmennystä parantamatta vismipolitiikkaa. Se loisi muuten loisimme väärin odotuksia ja hidastaisimme yleisten maiden uudistuksia koskien tiekarttia vaatimme uudistuksia. Tässä vaiheessa Albania, Bosnia astuksen liitteen mukaisesti vahvistaan Euroopan sitomuksen suhteessa näihin maihin. Näiden maiden on täytettävä tiekartan vaatimukset, jotta viisumivapaus paskoittaisi niillekin voimassa olevien menettelyjen mukaisesti. Tässä yhteydessä komissio tukee yhteistä poliittista julkilausumaa, joka vahvistaa tämän yhteisen vahvan sitoumuksen tähän viisumivapausprosessin toiseen vaiheeseen liittyen Albanian ja Bosnian kansalaisiin. Tämä toivomme toteutua mahdollisimman pian. Rouva puhemies, tämä on erittäin tärkeä kohta, joka itse asiassa osoittaa Balkanin maille, miten Eurooppa huolesti niiden odotuksista ja toiveista. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. Sitten Latford, ulkoasian valiokunnasta. Kolme minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies Nämä sitoumukset on tuettu tässä Fajonin mietinnössä ja sen muutkin sitoumukset ovat erittäin pitkälle tähtäviä. Tarkoituksena on antaa viisumivapaus kaikille länsi alueen asiakkaille. Tämä ei ole pelkästään altruistinen ja äh, antelias toimenpide, vaan se on myös erittäin tiukka, koska se vie eteenpäin turvallisuutta. Ihmiset, jotka ovat vapaita matkustamaan, yleensä ovat sitoutuneita myös rauhanomaisiin ratkaisuihin eivätkä halua luoda introverttia nationalismia, joka on turvallisuusuhka. Ketäpä ei liikuttaisi kuvat, jotka tällä viikolla ovat olleet esillä, kun on juhlittu 20-vuotispäivää Berliinin muurin murtumisesta. Näitä esteitä ei voi verrata sotaan, mutta ne ovat kuitenkin vapaan kommunikoinnin esteitä. Se, että vetoamme kaiken kattava lähestymistapaa, sen pitäisi taata myös oikeudenmukainen ratkaisu Daytonin sopimuksen 15-vuotispäivänä. Haluaisin onnitella ja kiittää edustaja Fajonia eh, kovasta työstä ja siitä, millä tavalla hän ottaa mukaan kaikki varjoesittelijät kaikkiin keskusteluidemme osa-alueisiin. Haluan myös kiittää neuvostoa ja varsinkin Ruotsin puheenjohtajavaltiota sen tekemästä työstä, kun se on pyrkinyt auttamaan meitä pääsemään sopimukseen julkilausumasta, joka vahvistaa vapautuksen lopullisen päämäärän kaikille länsi alueen asukkaille mahdollisimman nopeasti. Ja toivomme, että tämä tapahtuu vuoden 2010 aikana. Muu ratkaisu on jakava ja se luo epävakautta jolle ei saada hyviä määräaikoja tämän vapaan liikkuvuuden kohdalle. Lisäksi olemme tehneet sitoumuksen Fajonin mietinnössä, jonka mukaan meidän täytyy työskennellä kohti viisumivapaus- ja viisumihelpotusjärjestelyitä samankaltainen kuin siis Kosovon kohdalla samankaltainen kuin muilla länsi alueen mailla. Haluaisin myös lisätä toiveen siitä, että yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, joka ei ole mukana tämänhetkisessä päätöksenteossa EU-Schengen-vyöhykkeellä, siitä syystä tietysti, ettei se ole Schengenin jäsen, myös seuraa tätä samaa tietä piakkoin. Aina tuntuu vähän skitsofreniseltä, kun työstää näitä asioita, Schengen-hankkeita, koska itse olen Britanniasta tuleva parlamentin jäsen. Mutta tietysti olisi hyvä asia sekä Euroopan unionin alueelle, jos yhdistynyt kuningaskunta mahdollisimman nopeasti myöskin seuraisi näitä samoja järjestelyitä. Ja lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää edustaja Fajonia esittelijää tehdystä työstä. Kiitoksia sitten ryhmien eh, nimissä puhuvat. Ja ensimmäisenä Koratsa Bild, kaksi minuuttia kansanpuolueen nimissä. Kiitos, rouva puhemies. EPP e on sitoutunut vauhdittamaan kaikkien Länsi-Balkanin maita viisimme vapaasta heinäkuuhun 2010 mennessä. Meistä ehdotus äh, Fyramille, Montenegrolle ja äh, Serbialle viisimme vapauden myötäminen joulun mennessä on myönteistä ja ymmärrämme Bosnia-Herzegovinan ja Albanian kansalaisten vetomukset. Nuori sukupolvi on lukkojen takana uhkaa. Me olemme, meidän täytyy sanoa, että me olemme teidän puolella, me olemme valmiita, kun te olette valmiita. On pahoiteltavaa, että Albanian ja Bosnia-Herzegovinan viranomaisten vitkas alku ja tiedät jälkeen vastuu viivästymisistä on heidän. Me vetäisimme heidän että he täyttäisivät äh, vaatimukset mahdollisimman nopeasti. Me tiedämme, että komissio auttaa prosessissa. Ikävä kyllä, rouva puhemies, minun on pakko sanoa, että minua surettaa, että meiltä kes- meni kolme kuukautta neuvotella EPPltä ää, ää, vakuuttaa talon vasemmisto, että toimittaisiin perussopimusten mukaisesti. Onko tämä nyt niin monimutkaista? Lopulta he, hekin oivalsivat, että Euroopan parlamentti ei ole lain yläpuolella. Kaikilla kunnioituksella arvoisia kollegoita kohtaan minun täytyy toimittaa ei-rakentava asenne. Ei mitään tietä. ei ole mitään abrikadabraa, ei ole. Me emme ole täällä pistettä poimimassa, vaan tuomassa tuloksia kansalaisille ja Balkanin kansalaisille. Tehdäänpä selväksi, mikään statuksen alustava muutos ei nopeuta prosessia, ei lisää paineita komissioon tai neuvoston suhteen, eikä mitään voimakasta poliittista viestiä lähetä. Lopuksi totesin, antakaa minun sanoa tämän, että olin Sarajevossa pommituksen aikana ja ystävälleni siellä sanoisin, olen sitoutunut ja EPP on. Ja Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, Morais puolitoista minuuttia sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Um... Puhemies, vuoteen 2008 asti Sovelian puheenjohtajakaudella todettiin, että riittävästi ei ollut edistytty. Ja komissio sanoi, että se oli historiallinen liike kohti Länsi-Balkanin viisumivapautumista. Ja kuten Ladford totesi, on käytännön asioita, joita täytyy ottaa huomioon. Ja miksi tämä on meille tärkeää ja miksi tämä ei ole pelkästään reaktiivinen toimenpide. Eli sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä haluaisin kiittää esittelijää Fajonia hyvin huolellisesta työstä, jota hän on tehnyt. Näin EU siirtyy sitä kohti, että viisumit kumotaan kaikilta Länsi-Balkanin mailta. Näin on tehty varjoesittelijöiden kanssa ja neuvoston ja komission kanssa, ja tätä pitää suositella. Vapautuksesta on paljon hyötyä kummallakin puolella, ja meidän täytyy myöskin miettiä tätä tiekarttaa. Meidän täytyy varmistaa, että perusuudistuksia toteutetaan kaikissa näissä maissa, jotta siellä todellakin voidaan luopua viisumeista. Tarkoitus oli saada läpimurto viisumivapauteen, ja hän on nyt tehnyt tämän. Hän on neuvotellut neuvoston kanssa ja julistuksessa puhutaan Makedonian, Serbian ja Montenegron viisumivapautuksesta ja vapautuksen vauhdittamisesta Albanian ja herzegovinan osalta ja kompromissi liittyen Kosovoon. Ja näistä syistä meidän ryhmämme tukee tätä mietintöä ja toivottavasti se saa laajaa tukea parlamentissa. Kiitoksia. Seuraavaksi Lunacek, yksi minuutti vihreistä. Kiitoksia. Haluaisin yhtyä edellisen puhujan sanoihin ja haluaisin kiittää sekä Fahonia että Ladfordia, ulkoisen valiokuntaa ja kansalaisvapauksien valiokuntaa ja kaikkia muitakin varjoesittelyitä. Me olemme nyt onnistuneet tekemään ehdotuksen ja vaatimaan komissiota ja neuvoa toimimaan ja laatimaan kokonaispaketin kaikille ihmisille, koko Länsi-Balkanille, eikä pelkästään jättämään jotain ulos. Ja todellakin toivon, ja myöskin Barrolle, hän totesi, että hän toivoo, että toivottavasti tämä onnistuu menee läpi neuvostossa, myöskin Kosovan osalta. Viisumivapaus on siis tavoite ja keskustelu on nyt alkanut, ja Bosnian ja Albanian osalta viimeistään ensi vuonna voidaan vapauttaa, voidaan tehdä vapautus, toivottavasti aikaisemminkin. No, tietysti kyse on täytäntöönpanostakin, mutta olen kuullut, että Serbiassa kaikkea ei vielä ole pantu täytäntöön ja haluaisin nyt tietää, mitä mieltä te olette tästä. Kaikki on tärkeää panna täytäntöön. Kiitoksia kaikille, jotka ovat olleet tässä mukana ja toivottavasti kaikki nämä alueen ihmiset saadaan tähän mukaan. Pak. Kiitoksia ja seuraavaksi sitten Pak, kaksi minuuttia. No niin, hyvät kollegat. 20 vuotta sitten Saksa, itä-saksalaiset saivat matkustusvapauden ja muutama vuotta myöhemmin Milosevic Serbian ja muiden alueen maiden osalta pisti peliin ja haittasi näitä asioita. Vuodesta 2000 parlamentissa on tehty julkilausumia matkustusvapaudesta, viisumivapautuksesta Kaakkois-Euroopan maille. Ja mehän tiedämme, että EU ei voi sitä tehdä, vaan kansallisten hallitusten on tähän suostuttava. Ja meidän täytyy myöskin todeta, että rikollisia on joka puolella. He eivät tarvitse viisumeita, he tulevat kuitenkin rajojen yli, eli siitä nyt ei kannata huolehtia. Kyse on nuorista, jotka viisumivapauden avulla vihdoinkin voivat matkustaa sinne, mihin he haluavat, ja siksi olemme iloisia siitä, että Makedonian, Montenegron ja Serbian kansalaiset viimeinkin voivat matkustaa jälleen vapaasti. Se on ilo. No, surullista tässä on se, että Albania ja Bosnia-Herzegovina ja Kosovo vielä eivät ole tässä mukana. Mutta me odottelemme, että komissio joulukuussa tekee suurta edistystä ja huomioi sen edistykset Albaniassa on tehty. Ja Bosnia-Herzegovinissakin on vähän tapahtunut parannusta. Ikävä kyllä Bosnia-Herzegovissa on poliitikkoja, jotka eivät kiin, ole kiinnostuneita kansalaisten eduista, vaan tietävät, haluavat vain itselleen viisumivapauden. Meidän täytyy huolehtia myöskin siitä, että tämä toteutuu ensi kesänä, ja toivottavasti Baro auttaa meitä siitä. Mutta Kosova ei kuitenkaan saa unohtaa. Se ei saa jäädä ainoaksi mustaksi vilkuksi tällä alueella, ja meillä on velvollisuus auttaa Kosovoa täyttämään kriteerit. Yksin se ei siihen pysty. Viisumivapaus on erittäin inhimillinen teko ja olen iloinen, että me kaikki olemme pystyneet tämän toteuttamaan. Ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta, Varro. Kiitoksia. Ja sitten Könch, yksi minuutti. Európa az Európai Unió indult, és... Kiitoksia. Euroopan unioni alkoi rauhanhankkeena, ja me tiedämme tarkkaan, että integraatio on hyvä rauhan edistämiskeino. Nyt meillä on kädessämme tämä väline, kun ajattelemme Länsi-Balkania. Siellä on ollut pitkiä sotia ja nyt vihdoinkin siellä ollaan menossa eteenpäin. Ja tärkeä apukeino on tietysti viisumien vapauttaminen. Monet puhujat puhuivat siitä, että on tärkeää, että nuoret pystyvät matkustamaan vapaasti. Ja tämä on selkeästi myöskin luottamuksen viesti, mikäli me myönnämme näille maille viisumivapauden. Nämä maat voivat lähentyä EUta. Sekin on tärkeää, kun ajatellaan turvallisuuspolitiikkaa. Ja se on myöskin tärkeää, koska meidän pitäisi välttää, että tämä alue jää jakautuneeksi. Seuraava puhuja, Boskurt, yksi minuutti. Morgen zal het Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti aikoo äänestää nyt länsivuokkaiden maiden viisumivapaudesta. Kaikki maat eivät ole kuitenkaan mukana tiekartastosta en, ja eivätkä saa tätä vapautusta ensimmäinen ensimmäistä alkaen. On erittäin harmittavaa, että Euroopan komission ehdotuksen seurauksena monet äh, ihmisryhmät esimerkiksi yhdessä maassa Bosnia-Herzegovinassa jäävät tämän järjestelyn ulkopuolelle Osa voi matkustaa Euroopan unionin, mutta Bosnian muslimit eivät vaikkapa voi. Kun tarkastellaan tämän maan äskettäistä historiaa, niin se on erittäin harmittava tilanne. Meidän tulisi tarkastaa Bosnia, Herzegovinan ja Albanian tilannetta uudelleen. Kriteerit ovat tietysti kriteereitä, ja jotta viisumivapauden voisi saada, niin täytyy vastata tietysti näihin vaatimuksiin. Mutta silloin kun niihin vaatimuksiin vastataan, puhuttu, niin viisumivapaus täytyisi myös meidän mielestämme myöntää mahdollisimman nopeasti, varsinkin kun virheitä on myös tehty ähm, vertaisarvioiden toteuttamisessa. Meidän täytyy mahdollisimman nopeasti tukea Bosnia-Herzegovina, että se voi täyttää kaikki nämä vaatimukset. Minuutin. Kiitokset suorin täällä puolitoista minuuttia. Eh, hvala, gospa predsedujoča ukinitev viz prebivalcem zahodnega balkana za potovanje v evropsko unijo ima viisumipakon poistaminen Länsi-Balkanin kansalaisilta sisältää teknisen, mutta myöskin poliittisen ulottuvuuden. Tänään juhlimme sitä, että on kulunut 20 vuotta siitä, kun Berliinin muuri sortui. Skopjassa, Podgoricassa ja Belgradissa vihdoinkin nyt jouluna voidaan juhlia viisumimuurin murtumista. Tämä muuri oli EUn ja Länsi-Balkanin välillä, ja ihmiset eivät pystyneet matkustamaan vapaasti niin kuin olisivat halunneet, ja niin kuin oli ollut mahdollista entisen Jugoslavian aikoina. Tällä eristyksellä oli myöskin vaikeita seuraamuksia, ja on jo aika, että tämä ajanjakso saadaan päätökseen. Montenegro ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja myöskin Albania ja Bosnia on saatava samalle linjalle. Näin näiden maiden kansalaiset voivat tutustua maailmaan. He voivat tutustua muihin eurooppalaisiin ja he voivat hakea myöskin EUn jäsenyyttä. Olen esittelijänä Makedonian osalta ja olen saanut hyvin paljon soittoja entisen Jugoslavian alueelta. Ja näille ihmisille haluaisin sanoa, että vapaa liikkuvuus on askel eteenpäin ja askel kohti EU-jäsenyyttä. Kiitoksia. Sitten Gaal yksi minuutti. Danke, Frau äh, äh, Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää ja myöskin varjoesittelijöitä. Ja haluaisin todeta seuraavaa. On kulunut 20 vuotta Berliinin muurin murtumisesta ja nyt on tärkeää myöskin Länsi-Balkanin maille, että muuri saadaan murtumaan. Ja siksi meistä tämä aloite on hyvä mutta tämä on osittain tekninen kysymys. Pitää antaa myöskin selkeä poliittinen viesti, ja minä tuen tätä julistusta, koska tällä tavalla toimielimet osoittavat, että se tuntee velvollisuutensa ja että se myöskin täyttää velvollisuutensa. Länsi-Balkanin maiden on myöskin toisaalta täytettävä velvollisuutensa – samalla tavalla. Kiitoksia sitten Vos. Kiitoksia puhemies. Balkanimaiden kanssa olemme nyt oikealla tiellä. Me lähenemme nyt viisumivapautuksen kautta ja se vaikuttaa vakauteen ja se osoittaa myöskin millaista arvostusta Euroopassa on. Mutta on myöskin hyvä, että meillä on selkeitä sääntöjä ja myöskin vaatimuksia, jotka ovat välttämättömiä joita on noudatettava. Ja haluaisin kiittää erityisesti kollegani Koratsa Biltin ponnisteluita. Kaikki muu mielestäni olisi selkeä Brysselin päätös, jossa olisi selkeän järjestelmän kautta tehty päätös, ja se ei olisi rehellistä Balkanin maiden suuntaan eikä myöskään omia kansalaisiamme kohtaan. Ja poliittisia merkkejä ei pidä laittaa mihinkään asteriskiin johonkin direktiivin tai asetuksen, vaan ne on selkeästi todettava. Lukashevska. Kiitoksia sitten Lukashevska. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Olen iloinen, että Länsi-Balkanin kansalaiset pystyvät vapaasti liikkumaan EU-ssa. Tämä tulee helpottamaan kansalaisten välisiä yhteyksiä ja parantamaan myöskin bisnesympäristöä. Mutta ei pidä sallia itäisten naapureittemme eristäytymistä. Meidän täytyy asettaa selkeät kriteerit ja tiekartta alueen äh, tilanteen kantamiseksi. Menettelyt vievät aikaa, viisumilla on hintansa, ja kaikki tämä asettaa esteitä alueelliselle yhteistyölle. Pitäisi muistaa, että 2012, 2012 jalkapallon MM-kisat ovat äh, Puolassa ja Ukrainassa jaettuna, mikä korostaa liikkumisvapauden merkitystä. Kiitoksia sitten Preda. Kiitoksia. Minäkin haluan korostaa, kuinka tärkeä vapaa liikkuvuus on. Se on perusoikeus, ja haluaisin vielä vahvistaa sen, että monet Länsi-Balkanin kansalaiset ovat iloisia tästä oikeudesta. Ja siksi tämä on hyvää kehitystä. Samalla haluaisin puhua siitä, että tässä mietinnössä ei ole mainittu mitään yhdestä kumppanimaasta, eli Moldovasta. Sielläkin on tapahtunut edistystä politiikan alalla ja se pitäisi nyt ainakin mainita. Euroopan paksuin muuri on Romanian ja Moldovan välillä Euroopassa, ja mielestäni tähän asiaan on puututtava, koska se on ikävä. Kiitoksia. Siinä olivat nyt puhujat. Ja nyt seuraavan puheenvuoron saa jälleen komission jäsen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia myös kaikille puhujille, jotka hyvin pitkälti tukivat sitä lähestymistapaa, joka tavoitteena on poistaa viiti, käytäntö kolmelle, eh, kolmelta ensimmäiseltä maalta Balkanin alueella. Täällä yksi jos toinenkin korosti sitä, että liikkumisvapaus on tietysti erittäin toivottava, aivan kuten Moras totesi. Se on hyödyksi sekä Euroopalle että Balkanin alueen maille. Ja hyvä puhemies, Haluaisin kiittää kaikkia puhujia ja varsinkin edustaja Fajonia, joka oli esittelijänä, ja todeta, että emme saa pysähtyä nyt kun päätökset jo osittain ovat tehtyinä. Montenegron, Serbian ja Jugoslavian entisen tasavallan Makedonian kohdalta. Meidän täytyy auttaa näitä maita edistymään ja me aiomme jatkaa tällä tiellä. Uskoakseni tämä päätösaseman nopea hyväksyminen todellakin selkeästi osoittaa myös, millä tavalla voimme siirtyä sitten käsittelemään muita valtioita, varsinkin Bosnia ja Herzegovinaa ja Albaniaa, unohtamatta tietenkään Kosovoa. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuoron saa esittelijä Fajon kahdeksi minuutiksi. Kiitos puhemies. Kiitän teitä vielä kerran panoksestanne, joka todistaa, että Euroopan unioni tukee voimakkaasti viisumivapautta kaikkialla Länsi-Balkanissa – Valitettavaa, että Ruotsin ministeri ei ollut paikalla, koska meillä oli erittäin hyvä yhteistyötä. Arvostan komission äh, sitoumista tehdä kaikkinsa prosessin äh, nopeuttamiseksi Bosniassa ja Albaniassa. Ja toivon, että maat kriteerit täytettyään saavat viisumivapauden mahdollisimman pian, mahdollisesti ensi kesänä. Täytyy sanoa, että minä osallistin kaikki ja olen täysin tietoinen, mitä ää, äh, sopimukset määräävät. Mutta tämä on poliittinen talo ja me kaikki tämä politiikkaa parhaamme mukaan. Pidän myönteisenä Makedonian, Serbian ja muiden viisumivapautta 19. joulukuuta. Ja todella toivon, että Bosnia-Herzegovina ja Albania pääsevät mukaan mahdollisimman nopeasti, sillä puhumme nuoren sukupolven tulevaisuudesta ja poliittinen vastuumme on viedä loppuun tämä viisumivapausprosessi ja meidän täytyy löytää ratkaisu myös kosovolaisille. Kiitoksia yhteistyöstänne. Kiitoksia. Tämä kohta päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna kello 11. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Seuraava kohta on suullinen kysymys